Huomenna kello 11.30. Seuraava istuntojakso käynnistyy huomenna 10.12. kello 8.30. Esityslista on nyt julkaistu ja se on löydettävissä Euroopan parlamentin hommilta ja kotisivuilta.